asia. Olen saanut PPP, SD ja ECR-ryhmiltä nimitysehdotukset sekä valiokuntiin että äh, valtuuskuntiin. Nämä on löydettävissä äh, istunnon äh, pöytäkirjoista ja <clears throat> muita ongelmia.